Okay, dear colleagues, we should start. Arvon kollegat, aloitetaan tämän päivän kokous. Akateemiset seitsemän minuuttia ovat menneet, joten ensimmäinen kohta iltapäivän esityslistalla on se, että hyväksymme esityslistan. Pyytäisin No niin, aloitetaan kokous. Onko vastustusta? Jos ei, niin esityslista on hyväksytty. Toinen kohta. Ensinnäkin tiedottaisin muutoksista Envin sihteeristössä. Ensimmäinen lokakuuta Emiliano Imeroni lähtee pois sihteeristöstä. Hän liittyy IMKO-valiokunnan sihteeristön, joten haluaisin kiittää häntä tuesta Envi-valiokunnan jäsenten työhön ja lykkyä tykö uuteen työhön. Sitten tiedoksi vielä tulkkausjärjestelyt. Kuten yleensä, tulkkaus on saatavilla 20 kielellä Poikkeuksena ovat Viro, Latvia, Malta ja Iiri. Mitä tulee sähköisiin asiakirjoihin ja suoratoistoon, no nämä asiakirjathan ovat saatavissa e-meeting-sovelluksen kautta ja, ja kokous lähetetään suoratoistona verkossa niille, jotka haluavat kokoustamme seurata netistä käsin. Okay. Then let's move. Uh... Siirtykäämme eteenpäin ensimmäinen laaja keskustelu. Keskustelu komission kanssa. Kyse on siis lisäpöytäkirjasta. Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan sopimukseen liitetystä tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevasta lisäpöytäkirjasta. Eli hyvin iloisaa keskustelua odotamme tästä aiheesta. Suoraan sitten haluaisin nyt antaa puheenvuoron komissiolle. Täällä on Raustin Raon, joka on Olafissa neuvonantaja sitten myös Cornelio Hudelmeier ja Georg Rübling ovat täällä komissiolla kaiken kaikkiaan kymmenisen minuuttia esitykselle aikaa nyt voitte jakaa kanssamme tämän kymmenisen minuuttia. Kuten parhaaksi näette, voitte estellä komission kannan. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much indeed, um, and good afternoon. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensin tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus, kun artikla 15 käsittelee tupakkatuotteiden laitonta kauppaa, todettiin, että Siinä tarvittiin hiukan enemmän lainsäädäntöä, että voitiin tarttua tähän laittoman kaupan e-, e-, esittämään ongelmaan. Ensimmäinen kokous, joka pidettiin 2006 helmikuussa, päätti perustaa työryhmän, jossa on edustajia maailman terveysjärjestöstä, ja laatisivat suunnitelman mahdolliseksi pöytäkirjaksi, jolla poistettaisiin tupakan laiton myynti se raportoi takaisin, takaisin osapuolten konferenssiin ja se päätti perustaa hallitusten välisen työryhmän INBn, joka laatisi tekstiä pöytäkirjaksi. Komission edusti INB-kokouksessa EUta ja komission yksiköt Olaf ja Sante pääosastot tekivät läheistä yhteistyötä neljän vuoden ajan, neuvottelun ajan. Lopullinen teksti esitettiin osapuolten konferenssille COP5 2012 helmikuussa, oh, huhtikuussa helmikuussa. Tämä teksti meni läpi ja sitten sitä voitiin allekirjoittaa vuoteen 2014 tammikuulle saakka. 2013 joulukuussa EU allekirjoitti pöytäkirjan Pöytäkirjassa tulee kansainvälinen sopimus vasta 90 päivää sen jälkeen, kun 40 osapuoli on sen ratifioinut. Ja tietenkin on erittäin tärkeää, että mahdollisimman monet osapuolet ratifioivat pöytäkirjan, jotta siitä tulee vahva väline taistella laitonta tupakan myyntiä vastaan. EU ja jäsenvaltiot tietenkin ovat huomattavan tärkeitä olla tässä prosessissa, koska meillä on 29 osapuolta, 28 jäsenvaltiota ja Euroopan unioni itse, joten palaan kohta antamaan yleiskuvauksen siitä, miksi EU tarvitsee pöytäkirjaa, mutta tällä välin antaisin puheenvuoron kollegalle, joka kertoo, mikä on neuvoston tilanne tällä hetkellä eh, koskien ratifiointeja EU-ssa. Um, the protocol is... Kiitos, Austin. Päiväkirja on Pöytäkirja on tällainen sekasopimus. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden on se ratifioitava, samoin Euroopan unionin on se ratifioitava. Tämä Euroopan unionin käyttämä menettely, sisäisen autorisoinnin menettely, on nyt tarkastelun alla tässä vaiheessa. Me olemme esitelleet päätöksen myös neuvostolle ja teemme läheistä yhteistyötä puheenjohtajavaltio Luxemburgin kanssa saadaksemme tämän hyväksyttyä mitä pikimmin. Tähän mennessä neuvoston kokouksia on järjestetty kolme ja olemme luottavaisia sen suhteen, että päätös neuvostossa hyväksytään piakkoin. Um, so the question is... Kiitoksia Cornelio. Kysymys kuuluu, miksi tarvitaan kansainvälistä sopimusta, kun toimitaan valtatupakomyyntiä vastaan? Ensinnäkin EU menettää suurin piirtein 10 miljardia euroa vuodessa veroina ja tullimaksuina, ja nämä sitten menetetään kansantalouksista EU-ssa ja, no, ja EU-jäsenvaltiossa. Kun ajatellaan, näin on tapahtunut viimeisen 7-8 vuoden aikana, silloin puhutaan 70 miljardista eurosta menetyksiä, joten kauppa äh, laittoman tupakkatuotannon kauppa on globaali ongelma ja tarvitaan globaaleja ratkaisuja. Riippumatta siitä, minkälaista lainsäädäntöä käytetään ilmiötä vastaan, niin on juuri yhtä niin vahva kuin naapurimaan lainsäädäntö, joten tässä tarvitaan e täytyy valvoa tätä to- toimitusketjua. Tämä nähdään kohdassa neljä ehdotussa pöytäkirjassa. Ja tässä osuudessa artiklat, jotka käsittelevät näin tärkeitä kysymyksiä, ovat jäljittäminen, huolellisuusvelvollisuus, asiakirjojen säilyttäminen, internetmyynti, vapaa-alueet ja veroton kauppa. Aivan erityisen kiinnostava on artikla koskien jäljitystä. Ja tästä vain yksi esimerkki, miksi me haluamme tätä erityistä artiklaa. Meidän pitää palata vuoteen 1998 pitkä aika, mutta ikävä kyllä, tämä on vieläkin varsin aktuaali asia. Silloin 1998 meillä oli Amberana alus, jossa, joka yritti salakuljettaa 80 miljoonaa savuketta Espanjaan. Kaikki merkinnät leikattiin pois näistä pääpakkauksista, jokaisessa oli 10 000 savuketta. Tämä johti Olafan koordinoimaan huomattavaa kansainvälistä tutkimusta äh, espanjalaisten virkamiesten kanssa. Meitä tuki tuli palvelu koska meillä on sopimus heidän kanssaan ja me tunnistimme tuottajan joka toimi Pohjois-Karolinassa. Ei tarvitse olla kovin kummallinen tutkija, joka voi olla selvää, kuka on tämän tuottanut, koska teksti löytyy paketista, mutta me vierailimme paikan päällä ja voitiin kertoa, että he olivat valmistaneet näitä takavarikoita tuotteita. Winston Sale oli tämä äh, tehdas Karolinassa ja kone, joka oli valmistanut sakukkeita, identifioitiin ja aika, jona niitä tuotettiin, viides, joka oli 15 minuuttia, se myös identifioitiin ja lopuksi johtajan nimi, joka oli vastuussa toiminnasta, tunnistettiin. Kaikki tuntuu todella vaikuttavalta, kunnes O.J. Reynolds sanoi, että he eivät tietäneet, kenelle olivat myyneet, tupakka, äh, tupa, myyneet näitä. Jos tekee kansainvälisen tutkimuksen, silloin täytyy tunnistaa äh, e-, henkilöt toimitusketjussa ja henkilöiden kanssa toimii. Sen takia jäljittäminen on todella tärkeä osa pöytäkirjaa. Toinen osa liittyy huolelliseen asiakkaan tunnistamisvelvollisuuteen. Renos myi tuotteita erityiselle asiakkaalle. Genevessä oli pieni virasto, pieni, toimisto ja pieni tietokone. He myivät 600 miljoonalla dollarilla tuotteita vuoden ajan mutta eivät tiedä, kuka tämä asiakas on, eivät voineet tunnistaa asiakastaan. Kaikki nämä ajat ovat nyt muuttuneet. Meillä on erittäin vahva rahanpesujärjestely käytössä, kun jo tili avataan pankissa. Siksi on todella tärkeää, että ihmiset, jotka myyvät savukkeita, tuntevat asiakkaansa ja tuntevat heidän taustansa. Ja sitten vielä lopuksi me puhumme kansainvälisestä yhteistyöstä. Meillä oli yksi iso tapaus jossa salkoiden Riian kautta savukkeita EU-hun. Sen piti, piti, olisi pitänyt kulkea Armenian kautta. Ukrainalaiset rekat sitä kuljettivat, mutta sitten se päätyykin puolalaiseen laittomaan tehtaaseen. Me koordinoimme tutkimuksia ja totesimme, että seitsemän, valtava määrä kontteja oli salakuljettu EU-hun, jossa oli hyvää tupakkaa eikä mitään jätetupakkaa. Ja sam- samat tulimaksut maksettiin kuin savukkeista, joten tullimenetykset olivat 77 miljardia yksinään. Me totesimme, että he tulivat Brasiliasta, mutta kun sitten kysyimme Brasilian viranomaisia, että he auttaisivat meitä, meille kerrottiin virallisesti, että kyllä heillä oli pankkitiedot brasilialaisista tahoista, jotka osoittivat, että kaikki asiakkaat, jotka olivat järjestäneet tämän valtavan petoksen EU-ssa ja sen ulkopuolella, mutta ikävä kyllä ei voitu mennä pidemmälle. Syy oli se, että ei ollut keskinäisen avustuksen sopimusta Brasilian kanssa. Sitten mentiin laillisen avustuksen puoleen. Totesimme, että vain yhdellä jäsenvaltiolla on tällainen sopimus Brasilian kanssa, nimittäin Alankomailla, mutta tietysti Alankomaat ei ollut mukana tässä tapauksessa, joten emme voineet pyytää heitä auttamaan. Joten asia on niin, että kansainvälinen yhteistyö pöytäkirjassa on valtavan tärkeä kysymys ja sellainen asia, jota todella tarvitsemme ehdottomasti. Olen sitä mieltä, että pöytäkirja tulee varmasti hyödyttämään suur, suuresti EUta. Voimme taistella järjestetyn rikollisuutta vastaan ja veromenetyksiämme vastaan. Kiitos. Mr. Raun. Herra Raun. Ja nyt sitten jäsenten kysymykset tiedoksi, että myös DG pääosasto on edustettuna täällä, joten jos teillä on erityisiä kysymyksiä heille, herra Dominik Smikels, ja Filip Borkowski ovat valmiita vastaamaan kysymyksiinne. Tähän asti kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin jäsen Florence. Ja Hmm. Komissio. Hmm. 11 henkilöä paikalla. 26 vuotta olen Euroopan parlamentissa istunut ja tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun komissiosta on tällainen joukko edustajia paikalla. Toivottavasti tämä tarkoittaa hyvää myös tulevaisuutta silmällä pitäen. <clears throat> Salakuljetuspöytäkirjan ratifiointi. Teiltä ymmärsin, että mm, ratifiointi ei varmaankaan tapahdu ihan tänään tai huomenna. Ymmärsinkö oikein? Sitten kysyisin sopimuksesta tupakkakonsernien kanssa. Mm, meillähän oli aika käsittämätön sopimus tupakkakonsernien kanssa. Ajatellaan vaikkapa syyttäjä viranomaista meillä kotipuolessa. Hän tekisi sopimuksia mafian kanssa, niin kyllä <clears throat> hänet varmaan irtisanottaisiin aika nopeasti, jos näin olisi. Ihan nämä, älyllisellä tasolla minä en ymmärtänyt tuota sopimusta tupakkayhtiöiden kanssa. Ehkä tarvittiin aiemmin, en minä, en minä tätä nyt kritisoi, mutta tarvitaanko sitä todella tänä päivänä? Minä olin kuvitellut, että meillä on nyt tupakkatuotedirektiivi, teimme kovasti työtä sen suhteen. Meillä on kaiken kaikkiaan oikein hyviä välineitä ja kansainvälinen salakuljetuspöytäkirjakin meillä vielä on. Miksi meidän täytyy Philip Morrisin kanssa tehdä tällainen sopimus, solmia tällainen sopimus? Se kyllä minua järkyttää aivan juuriani myöten. Siis ne antoivat meille sillä lailla turpaan ja löivät vielä päälle. Ja nyt me sitten on heidän kanssaan sopimuksen. En, en minä en, en tätä millään niin pysty kyllä ymmärtämään, mutta ehkä minä olen täysin väärässä, ehkä asiat ovat aivan toisin kuin miltä minusta tuntuu. Ja no, ehkäpä voitte minulle tätä vielä selittää. Lisäksi haluaisin muuten tietää, Entäpä ne kaikki rahat? Mitä tehdään niillä kaikilla rahoilla sitten? Jos komissio paholaisen kanssa tämän sopimuksen nyt toden totta solmi, niin mitä aiotte tehdä niillä kaikilla rahoilla, tuloilla, joita tämä sopimus teille sitten tuottaa? Entäpä jäsenvaltiot? Minä esimerkiksi haluaisin tietää, että, että mitä minun maassani noilla rahoilla sitten on tarkoitus rahoittaa. Kertokaa ihmeessä ja jos ette pysty sitä suullisesti nyt tekemään, niin voi kirjehän aina lämmittää mieltä. Kiitos. Kiitos sitten jäsen euh, Niin puheenjohtaja, arvon kollegat. Ensinnäkin useita huomioita. Viisi ennen kuin sitten komissiolle muutaman kysymyksen. Tiedämme, että no, ja WHO niin sanoo, että 12 prosenttia tupakosta, joka myydään, on laittomia tuotteista ja myös 90 prosenttia tästä paralleelikaupasta koostuu todellisista tai oikeasta tupakasta, joka tulee tupakkatehtaista. Kuka sitten tästä kaikesta hyötyy? Sillä olisi tärkeää saada tämä tieto toiseksi ja kolmanneksi tämän laittoman tupakkakaupan torjunta on ennen kaikkea julkisen kansanterveystoimi. Eurooppa saa verovaroja tästä tai voisi saada lisää niitä komissio ja parlamentti että 12 miljardia euroa per vuosi olisi tämä, joten WHO on sitä mieltä, että tehokkain tapa torjua kaikkia tätä tupakkakauppaa olisi, että olisi lisää riippumatonta jäljitettävyyttä tupakkatuotteiden osalta. Tämän takia siis hyväksyttiin tämä pöytäkirja, on pöytäkirja. Sen on allekirjoittanut 54 valtiota ympäri maailman, EU 20. joulukuuta mutta Vasta tuona päivänä kolme jäsenvaltiota ratifioi kyseisen WHOn pöytäkirjan, joten uskokseni on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni sallii sen, että niin nopeasti kuin mahdollista saamme ratifioitua virallisesti tämän, jotta voidaan poistaa laiton kauppa ja jotta saataisiin todellista jäljitettävyyttä, joka on riippumaton kolme kysymystä. Miten tämmöinen direktiivi tulisi olemaan, joka 2014 vuonna hyväksytty, ja erityisesti artikla 15, joka liittyy jäljitettävyyteen. Siinä on säännöksiä, jotka liittyvät WHO-säännöksiin, jos me hyväksymme sen, jos me EU ratifioimme toinen kysymys, laiton kauppa on lisääntynyt EU-ssa 30 prosenttia viimeisen kuuden vuoden aikana. Miten hyödytte tämän kasvun, vaikka sopimuksia on tehty EUn ja tupakan valmistajien välillä, jolla pyritään torjumaan laitonta kauppaa. Kolmanneksi kysymys, missä suhteessa ovat neuvottelut, kun pyritään pidentämään, no Florence juuri sitä puhuttui, yhteissopimuksesta, jonka avulla pyritään torjumaan petosta. Eli kyse oli Philip Morris International kanssa sopimuksesta 2004 EU- ja valtiot luovuttivat oikeusjutun, joka liittyi tähän Philip Morrisin vastaisen oikeusjuttuun. Vasta painoksi saatiin sopimus, joka me saataisiin 1,25 miljardia, miljardia dollaria kansallisuuden aikana. Joten EU aikoo se tämän jälkeen arvioida tilanteen uuden, uudelleen ja tehdä vaikutusten arvioinnin tältä osin. Olen itse jäsen budjettivaliokunnassa ja olemme ottaneet yhteyttä komission jäseneen tästä suljetun ovi viime helmikuussa. Hän sanoi meille, että toukokuussa hän antaisi meille arviointiraportin, mutta nyt on syyskuu, enkä ole vieläkään saanut tai nähnyt tällaista arviointikertomusta, joten nyt mielestäni on kirjallista, että saadaan lisää avoimuutta komissiolta, jotta voitaisiin torjua tehokkaasti laitonta kauppaa. Vaikka ei muistuttaisin, että täällä parlamentissa olemme luonneet epävirallisen työryhmän, jolla voitaisiin torjua tupakkateollisuuden tuotteiden väärinkäyttöä. Luotan tässä puheenjohtajavaltionkin tukeen. Kiitos. Kiitos. Jäsen Rivasi. Merci, merci monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Te selititte pöytäkirjan merkityksen, mitä tekin puolemme sen ratifiointia niin jäsenvaltiossa kuin EU-ssa, jotta voidaan lisätä tätä kautta avoimuutta. Te sanoitte myös, jotta voidaan edistää kansainvälistä yhteistyötä rikoksen vastaisessa toiminnassa, mutta samanaikaisesti voidaan esittää kysymys näistä sopimuksista, niin kuin herra Barnio tässä esitti kyseiset sopimukset Philip Morrisin kanssa, koska nyt on juuri nähty, että monen vuosien ajan laiton kauppa on vain lisääntynyt ja tässä näettekin, että kun pyytää teollisuudelta seurattavuutta koskien heidän savukkeitaan, heitä on tässä osapuolena, koska mitä enemmän savukkeita tulee väärennyksinä, sitä enemmän vähemmän, enemmän menetään veroja, joten selittäkää nyt, miten tällainen voi toimia. Te annette täydet valtuudet Philip Morrisille, sikäli kun he itse sanovat, että eivät nämä savukkeet tulekaan meiltä, että emme joudu maksamaan tästä mitään veroakaan. Sitten toinen asia, mehän äänestimme tästä tupakkadirektiivistä siinä, ketkä hyökkäsivät tätä direktiiviä vastaan, kun täällä äänestettiin juuri Philip Morris tietenkin, joten meillä on sopimus, joka liittää meidät eh, Philip Morrisen ja muihin, ja samalla me emme ole riippumaton, toi, se riippumaton, mitä tulee savukkeiden jäljitettävyyteen, niin sitten vielä hyökkäävät meitä kohtaan tässä. Haluaisin tässä hiukan selvyyttä ja selityksiä teiltä. Sitten minulla on toinenkin pyyntö. Mikä on tässä Olafin rooli, koska meidän kesken Olafinhan täytyisi todentaa, tarkistaa nämä tehdyt sopimukset Philip Morrisin kanssa, ja valti, Philip Morrisin ja valtioiden väliset sopimukset. Ja minä tässä kysyn, mitä he ovat tehneet, ovatko he tutustuneet huolella tähän ja sen takia, että laiton kauppa on vain lisääntynyt. Minulla on todellakin tässä kysymysmerkkejä. Puolan kyllä ratifiointia tulee pöytäkirjaan, mutta miksi tällaisen sopimuksen sitten pitää tehdä? Vähän niin kuin me olisimme jotenkin kiinni tässä teo, tupakkateollisuudessa – tarvitaan ehkä joku rahasto tai pitää keksiä jotakin muuta, mutta joka tapauksessa jotain tarvitaan ja tämähän löytyy myös tästä sopimuksesta, jota ei ole koskaan käytetty. Oli tämä riippumaton instituutio, jonka piti valvoa savukkeita, mutta tällaista ei tehtykään, joten tähän liittyy myös valvontaongelmia. Nyt esitänkin kyllä kysymyksen Olafin roolista tässä asiassa. Kiitos sitten ja sen, että Grazie Presidente, il contrabbando è già stato ricordato. Kiitos puheenjohtaja. Salakuljetukseen täällä viitattiin ja se maksaa yli 10 miljardia euroa veronmaksajille vuosittain. Hallitukset ja veronmaksajat äh, menettävät nämä tulot. Joka kymmenes poltettu savuke viime vuonna oli äh, mustan pörssin savuke. Ja kyllä Euroopan tasolla tarvitaan ratkaisuja, niin kuin tietenkin myös kansainvälisellä tasolla, ratkaisuja tämän ilmiön torjumiseksi. Mm, koska nämä sairaankuljetusreitit ovat kansainvälisiä, jopa mannerten välisiä, tarvitaan tietenkin kansainvälistä toimintaa. Ja tämä nyt aiheena oleva pöytäkirja on luonnollisesti tärkeä osa tätä työtä. Kun puhutaan äh, tupakoinnista, täytyy puhua myös kansanterveydestä. Terveyshaitat ovat hyvin merkittäviä. Tähän asti että välineemme eivät ole olleet kyllin tehokkaita savukkeiden laittoman kaupan torjunnassa. Muut toimet ja kampanjat, jotka kohdistuvat kuluttajiin, Ähm, niiden tulee äh, myös sisältää innovatiivisia jäljitettävyystoimia. Äh, ähm, Tämä on tärkeää. Tämä jäljitettävyys, no elintarvikkeiden kohdallahan se jo toimiikin elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi, mutta jäljitettävyyttä tarvitaan yhtä lailla myös muita tuotteita koskevaksi, ei ollenkaan vähimpänä nämä tupakkatuotteet. Italia on Euroopan laajuisesti numero yksi, mitä tulee tupakkatuotteiden valmistukseen. Siksi tämä asia on meille aivan erityisen tärkeä. Työllisyystilanteemme on kärsinyt tästä kovasti tupakkaa tuotannossa. 54 000 ihmistä työskentelee meillä. Ja todella kun puhutaan jäljitettävyydestä, niin täytyy myös ajatella näitä määräaikoja. Mm, Saammeko me eurooppalaisen jäljitysjärjestelmän vai täytyykö meidän jälleen tyytyä 28 kansalliseen järjestelmään rajoitteineen? Siis, madame. Kiitos sitten jäsen Donano. Merci, merci monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai se, että vahvistetaan laittoman tupakan torjuntaa terveyssyistä on asia, Voisi tulla myönteisesti ja kiitos läsnäolostanne. Toivottavasti saamme selkeyttä lisää tiettyihin asioihin. No, kolmannen osan viides otsikko sopimuksessa sanoo, että neuvoston päätävaltaa ei ole riittävä poliisi- ja oikeusyhteistyö sekä turvallisuusasiat unionissa vaativat sitä, että mennään pidemmälle kuin mitä pöytäkirja tarjoaa. Eli Kohta 2, artikla 67, eh, vetoan siihen, joka liittyy unien sisärajojen valvontaan. Miten voidaan torjua tupakkatuotteiden laitonta kauppaa unionissa, jos eh, sisämarkkinatarkastukset, jos niitä ei vahvisteta valtioiden keinoina on omalla alueella. Se oli ensimmäinen kysymys sitten. Vertaan tätä siihen, mitä Ranskan tulli ja Saksan tulivat huomanneet, eli että merkittävästi ovat laskeneet hallintojen toimet unionissa. Kiinnittäisin myös huomionne unionin rajapolitiikan toimiin. Strasbourgissa äänestettiin tästä mielestäni. Nyt valvotaan näiden tuotteiden liikkeitä höllemmin kuin aikaisemmin pöytäkirjassa viitataan transitmaiden valvontaan, vaikka nämä aikaisemmat sopimukset aikovat jopa poistaa nämä valvontatoimet ja verkkomyynti on myös tärkeässä osassa laittomassa kaupassa. Eikö teistä ole otoa, että tai eikö teistä verkkomyynteihin pitäisi soveltaa samoja toimenpiteitä kuin fyysisiin myynteihin. Lopuksi komissio aikoisi antaa tarkempia säädöksiä liittyen tämän pöytäkirjan hyväksymiseen, miten se tulkitsee niitä ehtoja, joita on alle annettu äh, vähittäiskaupassa. Artiklassa 7 puhutaan Tätä due diligence-säännöistä, mutta ajattelen, että vähittäiskaupassa voi tulla suuria vaikeuksia tämän osalta. Hyvä, suhtaudun myönteisesti kyllä tähän laittoman tupakkatuotteiden kaupan torjuntaan, mutta mielestäni näillä keinoin siihen ei päästä. Kiitos, onko muita? Or have questions? Tai onko kysymyksiä? Jos ei, niin puheenvuoro takaisin komissiolle. He voivat vastata kysymyksiin ja huomioihin, joita esittivät valiokunnan jäsenet. Thank you. Um... Kiitos. Toivottavasti sain nyt kirjattua ylös kaikki kysymykset teen parhaani vastatakseni. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän ratifiointiprosessiin. Kyllä, pöytäkirja tekstistä. Se sovittiin Soulissa Koreassa niin kuin selitin vuonna 2012 marraskuussa ja pöytäkirja saatettiin allekirjoittaa tammikuuhun 2014 mennessä. Euroopan unioni allekirjoitti sen joulukuussa 2013 ja tuohon tammikuun, tammikuuhun mennessä 54 osapuolta olivat allekirjoituksen saantaneet. Yhdeksän niistä ovat nyt ratifioineet pöytäkirjan ja pöytäkirjasta tulee kansainvälinen laki 90 päivää sen jälkeen, kun 40 osapuoli on sen ratifioinut. Siksi meidän täytyy tätä asiaa nyt ajaa ja siksi on tärkeää Euroopan unionin ja sen, ja sen valtioiden edetä ratifiointiprosessissa, koska niin moni osapuolista on eurooppalainen. Pöytäkirjan liittyen täytyy muistuttaa ja kuulin täällä, kun puhuttiin jäljitettävyydestä, puhuttiin tai viitattiin Philip Morrisiin. Ongelma on siinä, että tämä on ainut olemassa oleva järjestelmä tällä hetkellä ja pöytäkirjan mukaan tämä jäljitettävyysjärjestelmä otetaan käyttöön viisi vuotta Eh, yleissopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Eli vaikka ensi vuoden loppuun mennessä saataisiin että menee vielä viisi vuotta ennen kuin tämä jäljitysjärjestelmä <laughs> tulee voimaan. Ja ongelma onkin nyt, että mitäpä sitten tehdään siihen mennessä. Ajatus oli todella eh, identifioida, löytää rikolliset, niin kuin aiemmin selitin, ja Philip Morrisin ja muiden valmistajien kanssa tehtävät, tehtävät sopimukset ovat laillisesti sitovia sopimuksia, ne eivät mitään nämä herrasmiessopimuksia. Ja niihin liittyen keskeistä on nyt se, että niiden täytyy mm, tehdä omat tuotteensa jäljitettäviksi. Eivät he tietenkään nää, näitä kopiotuotteita pysty öö, öö, estämään, mutta lailliset tuotteet voidaan kuitenkin tehdä jäljitettäviksi. Ongelma on itse asiassa kasvamaan päin ja miksi? Siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on koko joukko näitä merkitsemättömiä savukkeita, cheap whites, joita tuotetaan kaikkialla maailmassa. Sitten meillä on näitä kopiotuotteita, joita tehdään muun muassa, valmistetaan muun muassa Kiinassa, mutta sitten on vapaakauppa-alueita, erityisesti yksi alue, jossa on 17 tehdasta, joita ei valvota millään tavalla, kunhan tuotteet viedään muualle niin nämä vapaa-alueet ovat hyvin tyytyväisiä. Niissä valmistetaan valtavia määriä savukkeita EUnkin markkinoille ja ovatpa sitten, kun kontti avataan, siinä lukee, että teepaitoja on lastina, mutta tupakkaahan sieltä löytyy. Tämä on siis erittäin suuri ongelma. Voidaan todeta, että tietenkin jäljittämisjärjestelmä toimii ja kun järjestelmästä halutaan riippumaton, niin tietenkin Euroopan, kun Euroopan unioni ratifioi sopimuksen, meidän täytyy hyväksyä kaikki pöytäkirjan määräykset, muun muassa viittauksen riippumattomuuteen jäljitettävyyden puitteissa. Me olemme täysin tietoisia tästä ja tietenkin se sisältyy meidän toimintamme. Sitten TPD, ehkäpä Sante pääosaston kollega voisi auttaa sen suhteen. Saanko pyytää? DG Sante. No, DG Sante, olkaa hyvä. Uh, uh, Austin. Uh, Kiitoksia. Ilo olla jälleen erityisesti täällä Enivalikunnassa, missä olemme keskustelleet pitkään tupakkatuotteista. Tämä on ollut todella ilo tehdä yhteistyötä. Tässä on tullut, tullut kaksi kysymystä, jotka viitattiin, annettiin, lähetettiin salaa meille. Toinen liittyy suhteeseen artiklan 15 ja laittomasta kaupasta tehdyn pöytäkirjan välillä. Haluaisin kommentoida tätä parilla asialla tavalla. Ensinnäkin meidän mielestämme artikla 15 ja laittoman kaupan pöytäkirjan liittyvät täysin, sopivat toisiinsa hyvin. Sopivat keskenään 15 on tällainen jäljitys seurantajärjestelmä tuotannolle EU-ssa ja tuotteille, jotka ovat tänne tarkoitettuja näille markkinoille sama löytyy myös laittoman kaupan pöytäkirjasta. Tietenkin tässä mennään hieman pidemmälle joissakin jossakin mielessä esimerkiksi kansainvälinen yhteistyö, jota, josta ei puhuta ollenkaan artiklassa 15, mutta meidän mielestämme se on itsestäänselvyys. Meidän mielestämme sanoisimme, että kun artikla 15 on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön ja sitä toteutetaan, sovelletaan jäsenvaltiossa, silloin olemme täyttäneet velvollisuutemme toteuttaa kahdeksan artik- artiklan kahdeksan pöytäkirjasta, ja se olisi meistä varsin hyvä myönteinen askel ottaa suhteessa kansainväliseen yhteisöön. Sitten toinen kommentti, joka liittyy artiklaan 15 ja tähän pöytäkirjaan. Missä tilanteessa nyt olemme, mitä tulee artiklan täytäntöönpanoon? Kuten todennäköisesti tiedätte, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet, että seuranta ja ö, ähm, jäljitysjärjestelmä pitäisi olla voimassa vuonna 2019 loppupuolella, joten mitä olemme tehneet Joo, vuodesta 2013 olemme tehneet näitä toteutettavuustutkimuksia, jotka ovatkin osoittaneet, että jäljitys ja seuranta on mahdollista Euroopan unionissa. Se on hiukan monimutkaisempaa kuin äh, mitä yleensä tehdään tässä osapuolten äh, konferenssissa, koska meillä on rajat ylittävää kauppaa, siksi meidän pitää tarttua tähän rajat ylittävään kauppakysymykseen myös, ja me olemme suorittaneet myös jo ensimmäisen kuulemisen toteutettavuustutkimuksesta. Tällä, kertaa, tällä hetkellä ollaan siirtymässä toiseen tutkimukseen, ja samoin 15 artikossa puhutaan pantavasta lainsäädännöstä vuoteen 2017 mennessä näin jäsenvaltiot ja teollisuus saisivat aikaan on kaksi vuotta toteuttaa käytännössä jäljitysseurantajärjestelmä, jonka pitäisi olla 2019 toukokuussa voimassa tupakkeiden ja savukkeiden kohdalla ja sitten muut tuotteet viisi vuotta myöhemmin. Tämä kaikki, mitä voin nyt sanoa 15 artiklasta ja laittoman kaupan pöytäkirjasta. Nyt meillä on tässä kerran mikrofoni, niin jos sallitte vielä yksi kommentti minulta. Täällä tuli kysymys siitä, mitä teemme internetkaupalle. Eikö tämä ole tärkeä lähde laittomassa tupakkatuotteiden kaupassa? Ja kyllä näin onkin. Tällä hetkellä kuitenkin laiton kauppa internetissä on varsin pieni osa kokonaiskaupasta EU:ssa. Tämä johtuu siitä, että eri jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimiin internetkauppaa vastaan. Kaksi kommenttia tästä. Ensimmäinen kommentti, niin internetkaupat myynti tietenkin katettaisiin myös tällä jäljitysseurantajärjestelmällä. Mikään tuote EU-ssa ei voi tulla myyntiin ilman jäljitysseurantatoimenpiteitä ja tämä koskee myös internetkauppaa. Ja toinen kommentti, niin tupakkatuotteet jos jäsenvaltiot voivat siis niitä takavarikoida, ne voivat joko estää internetkaupan rajat ylittävällä tavalla kaiken kaikkiaan, tai on se mahdollisuus, että voidaan ottaa käyttöön tiukka valvontajärjestelmä, jossa toimittajalla täytyy olla rekisteröity toimisto, öö, vientimaassa, niitä voidaan myös sieltä käsin valvoa sitä, että tuotet, joita siellä myydään, täyttävät tupakkatuote, tupakkadirektiivin vaatimukset. Kiitos. Very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Gruute haluaisi vielä puheenvuoron tähän keskusteluun. Mielestäni on hyvä, että meillä on tällainen äh, täytäntöönpanoistunut täällä parlamentissa ja että mm, käytämme aikaa ja vaivaakin täällä ympäristövaliokunnassa ähm, tehdäksemme tilaa tälle asialle esityslistallamme. Mm, sama koskee seuraavaa kohtaa vesipuitedirektiiviä sen täytäntöönpano parlamentissa meidän tulisi huomattavasti entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, mitä lainsäädännölle tapahtuu sen jälkeen, kun se täällä on hyväksytty. Kollega Florence puhui tästä tupakka Hän oli tuolloin valiokuntamme puheenjohtaja. Harvoinpa paljon kokenut sellaista kuin sen suhteen ja myös hiilidioksidipäästölainsäädännön suhteen. Kova vääntöhän niissäkin on käyty, mutta kun ajatellaan tuota tupakkatuotedirektiiviä, niin ei sen kovempaa vääntöä ole kyllä käyty mistään asiasta, mukaan lukien lobbarit ja aika läpinäkymätönkin loppaus asiaan liittyen. Äh, kun äh, ajatellaan äh, uutta tuotekategoriaa, nimittäin nämä nesteet sähköisiä savukkeita varten. Onko tätä kauppaa mitenkään säännelty vai onko niin, että netistä voi tilata mitä vain? Tapahtuuko tämä kaikki vain jäsenvaltioiden vastuulla ja sen suhteen, että otetaanko tämä huomioon tulevassa lainsäädännössä. Aiemminhan tämä oli parlamentissa aika kiistanalainen kysymys, siis se, miten sähköisiin savukkeisiin suhtaudutaan tulevaisuudessa ja mitenkään mm, järjestelmällisesti hoidetaan näiden äh, savukkeiden äh, käyttöä. Tarkoitan tällä sitä, että näistä nesteistä, joita savukkeissa käytetään, hyvin äh, Mm, suuri määrä tulee Kiinasta, enkä oikein tiedä, että mahtaakohan Kiinan standardi olla ihan eu tasolla. Itse asiassa tämähän liittyy myös ihan elintarvikelainsäädäntöönkin. Olisi hyvä, jos käyttäisimme tähän tulevaisuudessa jatkossa hiukan entistä enemmän aikaa ja kollegatkin ymmärtäisivät, että ei tämä ole mikään turha tapaaminen ollenkaan, vaan kyllä parlamentaariseen työhön kuuluu myös lainsäädännön täytäntöönpanon seuranta Muutenhan täällä voi päättää ihan mitä lystää, mutta kaikkihan on oikeastaan kiinni siitä, mitä tapahtuu täytäntöönpanon vaiheessa, Että eivät alueet jää yksin. Kiitos myös jäsen Rivari sanoi, että hän haluaisi taas puheenvuoron, mutta haluaisin huomauttaa, että no, aika on nyt ohi sille ja puheenvuoron sai komissio. Rivasi saa nyt hyvin lyhyen puheenvuoron ja sitten palaamme komissiolle, jotta se voi reagoida myös äskeisiin kommentteihin ja kysymyksiin, joita kuultiin. Joten jäsen Rivasi. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Sitten kysymyksen, nyt se mikä on Olafin rooli, en saanut vastausta. Ja toiseksi sopimusten tapauksessa, jossa komission yhteydessä Philip Morrisiin, niin on noin 90 prosenttia asioista, jotka palaa jäsenvaltiolle 9,7 prosenttia tulee EU-budjetista siis. Ja kysymys on, kun näitä käytetään, kun torjutaan laitonta kauppaa, sillä ne on huomattu, että se lisääntyy ja kuitenkin on rahaa, jota jaetaan jäsenvaltioille ja EUlle. No, saadaanko lisää avoimuutta tämän suhteen? Thank you. And... Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro taas komissiolle, olkaa hyvä. Oh, no, no, no, Um, okay, the, first of all, just be... Ensinnäkin, ennen kuin vastaan kysymyksiin, mitä tulee verkkomyyntiin, lisäisin vain kommentin kollega Jomikin vastaukseen. Totta kai verkkomyynti, siihen sovellettaisiin kaikkia säännöksiä pöytäkirjasta, joten olisi hyvin vaikea tehdä myyntejä, sillä pitäisi tuntea asiakas, jäljittää ja seurata tuotteita, joten nämä ovat hyvin todellisia säännöksiä siihen liittyen, mitä tulee puolestaan Olafin roolin. Kollega saa vastata siihen, Robling saa kohta vastata siihen, mutta mitä tulee tähän 90 prosenttia menee jäsenvaltiolle ja 9 prosenttia EUlle. No ensinnäkin suhteessa EUhun raha, joka tulee EUhun budjettiin, menee siis suoraan budjettiin korvamerkintä ei ole sallittu aina. No, tässä asiantuntijan ole budjettipääosastolta, mutta meillä on sanottu useasti, useasti, että tällainen korvamerkintä ei ole sallittua. Olemme pyytäneet useasti, että jäsenvaltiot käyttäisivät tätä rahaa, kun torju, rasitettavat torjuvat laitota kauppaa tuotteissa ja loppujen lopuksi raha päätyy valtiovarainministerille, joka päättää sitten mitä haluaa tehdä itse ja raha päätyy sitten johonkin kohtaan budjettia. Tiedän, että Itävalta esimerkiksi on käyttänyt osaa rahoista liittyen siihen, että se on maksanut tai hankkinut laitteita viranomaisten kohdalta, mutta lopuksi komissio voi tehdä mitään sen eteen, että jäsenvaltiot käyttävät rahansa tietyllä tapaa sitten kollegalle. Thank you, Chair. If I just could... Puheenjohtaja, jos voin vain hiukan täydentää kollegaa täällä tuli paljon kysymyksiä. Olen Jack olen Olafista ja käsittelen tulli- ja savuke- ja muita kysymyksiä. Kuten monet aikaisemmissa puheenvuoroissanne ja aikaisemmissa yhteyksissä olet puhuneet, laiton tupakkakauppa, sitä ei hoideta vain yhdellä toimenpiteellä. Tähän menee kokonainen kattava lista erilaisia aloitteita, joita päästään ilmiön ytimeen saakka. 2013 komissio hyväksyi tiedonannon, jossa se laatii strategiansa eri asioista, joita se aikoo toteuttaa, jotta päässä, päästään eh, ilmiön juurille saakka. Tällä hetkellä täytäntöön panemme tätä läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Annan teille vain hiukan esimakua avaintekijöistä tästä tiedonannosta ja strategiasta. Luonnollisesti Erittäin tärkeää on pöytäkirjan ratifiointi, josta te täällä aikaisemmin puhuitte, ja tämä on meille ykkösprioriteetti, kun viedään eteenpäin agendaa laittomasta kaupasta. Me teemme käsikädessä kolmen kanssa pääosastostanteessa seuranta ja jäljitys on olennaista myös tupakkadirektiivissä, mutta tämän lisäksi vielä me otamme huomioon sen, että pitää olla varsin tiukkoja täytäntöönpanopuolella takavarikointimäärät jäsenvaltiossa ovat laskeneet kaiken kaikkiaan. Ne ovat laskeneet paljonkin, mitä tulee takavarikointioihin, jotka, joita, joista yritykset ovat ilmoittaneet viime vuosien aikana. Jäsenvaltiot ja takavarikointiviranomaiset ovat ilmoittaneet näistä kysymyksistä komissiolle. 2006 Philip Morrisilla 116 miljoonaa savukeita takavarikoitiin. Tämä luku on nyt vain 13 miljoonaa, joten takavarikointimäärät ovat laskeneet noin 85 prosentilla. Me olemme myös perustamassa uutta laboratorioa, jotta voidaan testata riippumattomalla tavalla erilaisia savukkeita. Me parannamme tilastotietojamme, me Meillä on yhteisiä tullioperaatioita jäsenvaltioiden kanssa vielä viime viikolla. Me kerroimme jäsenvaltioille hyvästä operaatiosta, joka tehtiin valtion alueella saatiin takavarikoita 13 miljoonaa savuketta. Olemme tietysti varsin kiitollisia parlamentille. Se tässä kuussa tuki aloitetta, jonka Olaf aloitti muutama vuosi sitten. Ja olemme todella iloisia nähdessämme, että täysistunto parlamentissa tuki uutta lainsäädäntöehdotusta, jotta uudistettaisiin 15557 direktiivi. Se on avainväline, joka tuliviranomaisilla on jotta voivat yhteistyössä toimia petoksia vastaan. Olemme tyytyväisiä, että tämä ehdotus on nyt hyväksytty jäsenvaltioissa ja parlamentissa. Ja tämä on iso askel vahvistaa meidän asemaamme ja antaa uusia välineitä taistella laitonta tupakkakauppaa vastaan. Olemme todella tyytyväisiä tähän asian tilaan. Sitten Philip Morrisista joukko kysymyksiä tehtiin. Mitä tulee tapahtumaan, ihan kuin täällä oikein todettiin, sopimus tässä muodossa raukeaa ensi vuoden heinäkuussa tietysti jossain vaiheessa pitäisi sitten alkaa miettiä, mitä haluamme sitten tehdä. Tällä hetkellä olemme yhteydessä jäsenvaltioihin. Kun ajatellaan omaa kokemustamme, niin jäsenvaltiothan ovat mit, mit, mitä, mitä kokemuksia heillä on näistä sopimuksista. Ja tämä kaikki otetaan mukaan tähän arviointiin. Työstämme asiaa tällä hetkellä ja se julkaistaan niin pian kuin se on valmis. Haluan vain selventää, jos jotain epäilyjä on, että komissio ei ole vielä päättänyt, ja pyydetäänkö jatkoa aikaa. Tätä tutkitaan tällä hetkellä. Tietenkään emme neuvottele tällä hetkellä asiasta ja ilmeisestikin yksi avainkysymys, jota pitää huolella tarkastella on, niin kuin täällä ihan oikein todettiin, että tämän päivän tilanne on varsin erilainen kuin tilanne 10-12 vuotta sitten. Tällä hetkellä on tupakkatuotedirektiivi voimassa. Nyt ollaan ollaan saamassa tätä pöytäkirjaa, josta äsken puhuttiin, joten nämä tekijät pitää ottaa huomioon, kun arvioimme tilannetta, ja näin juuri tapahtuukin, ja komissio tulee briefaamaan kyllä parlamenttia heti, kun tuloksia saadaan. Kiitos. Thank you. Ja Digison. Kiitos. DG Santepää, jos haluaa jatkaa. No kiitos paljon. Herra Grote taisi kysyä tuosta artiklasta 20, eli sähköiset savukkeet. Halusin mielelläni vastata hänen esittämänsä kysymykseen. Niin kuin kaikki tiedätte, artikla 20 on leimallisesti Euroopan parlamentin mm, tekstiä. Parlamenttihan halusi näitä tuotteita säännellä kuluttaja tuotteina ja meillä tulee olla kolme pääperiaatetta. Ensimmäinen niistä on se, että tuotteidemme markkinoilla täytyy olla laadukkaita ja turvallisia. Toiseksi ne eivät saa houkutella nuoria. Ne on tarkoitettu tupakoitsijoille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin, eikä nuorille, jotka aloittavat niistä ja sitten tulevat nikotiinista riippuvaiseksi ja siirtyvät tavallisiin savukkeisiin. Ja kolmanneksi tarvittiin lisää tietoa näistä uusista tuotteista, koska uusia tieteellisiä tutkimuksia on tuloillaan ja tulee säännöllisesti ja samoin uusia tuotteita tulee markkinoille säännöllisesti, eli markkinakehitystä tulee seurata. Olen tyytyväinen voidessani todeta, että kaikki jäsenvaltiot ovat olleet yhteyksissä meihin ja aktiivisesti työstävät direktiivin ottamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. On sääntöjä esimerkiksi rajat ylittävän sähköisen kaupan sääntelyksi juuri niin kuin tupakkatuotteidenkin kohdalla ja joillain aloilla jäsenvaltiot menevät pidemmällekin. Tiedättehän, että on tiettyjä rajoitteita, jotka liittyvät EU-lainsäätäjän toimiin. Esimerkiksi Alaikäiselle myynti on kansallista toimivaltaa ja monissa jäsenvaltioissa alaikäiselle myymistä nyt säännelläänkin. Samoin sitten luodaan savuttomia alueita sekä luodaan nikotiinittomia sähköisiä savukkeita, joita tämä teksti ei sääntele. Me olemme juuri tällä hetkellä tällaista täytettävistä savukkeista valmistelemassa tutkimusta nämä uudelleen täytettävät saavukkeet ja niihin liittyvät riskit, jotka liittyvät juuri tähän uudelleen täyttämiseen. Ja me olemme itse asiassa notifiointimenettelyn kautta raportoimassa tästä. Ja haluamme näin lisätietoa tuottajilta ja kaupanpitäjiltä. Mielestäni olemme tässä oikein hyvällä tiellä, niin kuin yleisesti ottaen täytäntöönpanon suhteen ollaan. Jos teillä on siihen liittyviä lisäkysymyksiä jossain myöhemmässä vaiheessa, mielellään tulemme jälleen kuultavaksenne. Ja jos haluatte asiasta lisätietoa tässä vaiheessa, voitte katsoa nettisivultamme suunnitelman kaikista niistä vaiheista, jotka ennen 2017 toukokuuta ovat tuloillaan. ne Tilanne näyttää oikein hyvältä täytäntöönpanosäädökset merkinnöistä on, tullaan hyväksymään jopa aikataulua edellä. Ja näin aikaa onkin reilusti ennen toukokuuta 2016 niin, että tuotantoprosessit voidaan sopeuttaa vastaamaan uusia merkintäsääntöjä. Eli ihan tässä tulevien pari viikonkin sisään on tulo tämä päätös ja näin ollen 12. toukokuuta 2016 ennen tuottajilla on useita kuukausia yli puoli vuotta aikaa. Kiitos herra Vanhoitakulista jotakin. Ei tarvitse, kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, Olafin ja DG Santen edustajille, että jaoitte näkemyksiänne tästä aiheesta ja faktoja myös. Eli puhuttiin tästä pöytäkirjasta, jolla pyritään torjumaan laitonta tupakkakauppaa. Tämä on totta kai elävää ja jatkuvaa keskustelua. Tämä ei varmastikaan ollut viimeinen kerta, kun tapaamme tämän asian tiimoilta. No, puhuttaessa tästä valikunnasta ja muistakin varmastikin työ tulee jatkumaan tärkeän asian parissa. Joten kiitokset vielä osallistumisesta kokoukseemme ja siirrymme eteenpäin esityslistalla. Tässä kohtaa nyt sitten puheenjohtaja viia on taas puikoissa. Thank you. Okei, okay, we can uh, continue. Jatketaan. Seuraava kohta on Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset veisi lainsäädännössä tehdyn raportin Cost of Non-Europe Report on Waterization esittely. Ja meillä on täällä DJ Perez paikalla. Ja nyt sitten suoraan John Naktille, joka on EPRS-stä. Hyvä. Mm. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, nimeni on Joe Dunn. Itse asiassa olen pääjohtaja vastaan vaikutusarvioinnista ja jopa lisäarvosta DGPRS-osastolla. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, niin kun puhun niin valiokunnassa, joten olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta. Olemme useissa valiokunnissa taas aihetta esitelleet, mutta emme vielä tässä valiokunnassa. Tärkein tehtävämme on auttaa tarjoamaan tarkastelua ja yleisnäkemysvälineitä valikunnille ja ottaa näyttöpohjaisessa toiminnassa erityisesti suhteessa vaikutusten arviointeihin sekä jälki- että ennakko myös suhteessa esitysten määritteleminen. Tässä välineenä käytämme PASessa tutkimushankkeita. Pohdimme tätä Euroopan yhdistymättömyyden kuluja muun muassa eri osa-alueilla ja käytämme tätä eurooppalaista lisäarvoa, mitä tästä ja mitä taloudellisia etuja se tuo ja sillä perusteellaan parlamentin kantoja. Tällä hetkellä tutkimuksemme antaa ymmärtää, että ainakin 1,7 biljoonaa euroa voitaisiin saada sen myötä, että toimittaisiin enemmän EU-tasolla. Ja mielenkiintoista on, että miten me tutkimme näitä asioita, niin siitä enemmän hyötyjä me huomamme. Tämän päivän hanke ja työtä olemme tehneet ympäristövaliokunnan edessä ehdotettiin viime mandaatin aikana. Tämä on sekoitus ex post analyysiä ja tulevaisuustyötä, tai siis pohditaan, mitä voitaisiin tehdä jatkossa. Ja tämä liittyy päätösosmaan, joka valiokunta hyväksyttiin aikaisemmin. Richard Seber oli siinä esittelijänä ja koordinaattori kokouksessa viime mandatissa hän esitti, tai pyysi, että tarkastelisimme yksityiskohtaisesti täytäntöönpanokysymyksiä, jotenka raporttimme, no tehtävämme on vaikutusten arviointi, tutkimme, mitä vaikutuksia tällä on, kulut, hyödyt, olemme ottaneet huomioon täytäntöönpanon kulut, hallinnolliset taakat ja laskelmamme on sellainen vuotuiset hyödyt suosittelemistamme toimista on vähintään 2,8 miljardia per vuosi. Ja meillä on tässä valiokunnalle asiakirja, joka meistä menneen kesää, tämän infograafinen, kirjoitan ne kuvia, ja puheenjohtaja, jos asiantuntijat ovat kirjoittaneet tutkimuksen suurman osan, niin voisit esitellä löydökset, ja nyt haluaisimme ensin esittää kuitenkin neljän, neljän minuutin videon, jossa tiivistetään tämän raportin tulokset. Hieman teknisiä vaikeuksia meillä oli, olisimme halunneet englantilaiset tekstitykset ja ranska ja saksa ja muut kielet sitten myöhemmin voidaan lisätä, mutta toivottavasti ymmärrätte sen. Se ei ole yli neljä minuuttia sen jälkeen puheenjohtaja, jos voi sitten antaa puheenvuoron asiantuntijoille Robin, Rob ja Stefan, se olisi hienoa. Kiitos. Thank you very much. any questions. Ja vastaan kysymyksiin mielelläni. Think that we can... Niin voimme aloittaa videolle ja sitten myöhemmin puheenvuoro asiantuntijoille. Drinking, but also for agriculture, commercial fishing, energy production, manufacturing, transport and tourism. This intense usage, combined with population growth and greater urbanization in the EU, is putting Europe's freshwater resources under pressure.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 This way, the EU would save billions of cubic meters of water and save approximately 25.8 billion euros annually. Thank you for the video and now... Kiitokset videosta nyt puheenvuoron saavat tämän esityksen tekijät Stefan Schauer ja Rob Williams. Please. Olkaa hyvä. Yes, thank, thank you very much. Um... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Minä olen Rob Williams. Ja lyhyt äh, esitys siitä, mitä meitä pyydettiin tutkimaan. Selitän lyhyesti, miten toteutumme tutkimuksen. Lyhyesti kerron siitä, mitä asioita tähän liittyi. Puhuin joka laajemmin tuosta, mikä videosta äsken nähtiin, ja sitten Stefano kertoo kiinnostavista löydöksistämme. Niin kuin Joe totesi, tässä on niin ex post kuin ex antekin ulottuvuus tässä tutkimuksessa, eli tarkastellaan sitä, miten hyvin olemassa oleva vesilainsäädäntö on täytäntöönpantu, ja sitten katsotaan tulevaisuuteen, arvioidaan kustannushyötyä täytäntöönpano puutteiden korjaamisessa. Ja voin todeta, että enemmän aikaa käytimme eh, tuohon eh, jo tapahtuneen tarkasteluun. Siitähän on eh, tietenkin enemmän tietoa saatavilla. No sitten voin ihan lyhyesti kertoa, miten tämä toteutettiin pääasiassa tällainen kirjallisuustarkastelu. EUssa on paljonkin kirjallisuutta tästä, vaikutusarvioinnit, arvioinnit, poliittiset tutkimukset tästä lainsäädännöstä. Sitten on jäsenvaltiokohtaisia tutkimuksia siitä, miten lainsäädäntö on täytäntöönpantu ja jäsenvaltioiden omista toimista. Samoin sitten katsoimme kansalaisjärjestöjen ja akateemisen maailman panoksia. Eli etsimme mahdollisimman paljon tietoa. Jos katsotaan tähän asti panoa voidaan todeta, että kun ensin konseptualisoidaan vesi, ympäristö, siis vesikierron eri osa-alueet, niin ensin haluttiin katsoa, että kattaako vesilainsäädäntö tämän vesikierron kaikki eri vaiheet, vai pitäisikö johonkin vaiheeseen kiinnittää erityistä huomiota. Samoin tarkastelimme eri direktiivejä ja katsoimme, mikä niiden tarkoitus oli ja miten ne olivat tarkoitukseensa soveltuneet. Ja tämä tietenkin liittyy myös sitten niiden täytäntöön panoon. Tärkeää asia meille oli omien löydöstemme, löydöstemme vertaileminen komission Blueprint-asiakirja vuodelta 2012. Eli vuoden 2000 vesipuitedirektiivi. Vuonna 2012 komissio piti hyvänä, järkevänä tarkastella sen täytäntöönpanoa ja sitä, tarvitaanko lisäponnisteluja veteen liittyviin tavoitteisiin pääsemiseksi, koska niin kuin täällä todettiin, on koko joukko aloja, joilla edistys ei ole ollut toivotun kaltaista. Sitten tulevaisuuteen katsova tutkimuksemme puoli liittyy viiteen tapaustutkimukseen alueita, aloja, joiden täytäntöön toimeenpanossa näimme mahdollisia puutteita ja ongelmia. Ihan lyhyesti nyt yhteenveto avainkysymyksistä, joita otimme huomioon. Vesipuitedirektiivi täytäntöön pantiin vuonna 2000 ja se muutti vesilainsäädännön luonteen. Laajensi ja päivitti sitä huomattavasti mentiin huomattavasti pidemmälle kuin vain ikään kuin ihmisen puuttuminen vesikiertoon. Katsottiin veden koko kiertokulkua ja tämä otti huomioon myös jokien suistoalueet, jokien valuma-alueet. Nehän, joithan usein virtautuisivat jäsenvaltion kautta, eivätkä suinkaan rajoitu vain yhteen. Sitten äh, tietenkin äh, veden äh, laatu. Vuoteen 2015 mennessä haluttiin kaikki vesistöt, kaikkien vesistöjen veden laatu hyväksi, hyvälle tasolle. Ja tämä laatupuoli, joka liittyy lähinnä nyt siihen, että vedessä ei ole saasteita, eli siis torjunta-aineita, rehevöittäviä lannoitteita ja niin edelleen, eikä myöskään kuumuuden, kuten voimalaitosten aiheuttamaa saastumista, niiden jätevesien aiheuttamaa saastumista. Ja sitten tarkasteltiin tietenkin veden saatavuutta niin juomaveden kuin muidenkin käyttöveden. Ja sitten kolmanneksi vielä alue, joka liittyy ympäristöalaan, siis vesistöt laajemmin, esimerkiksi miten vaikkapa padot voivat vaikuttaa ja ylipäätään vesistöjen reuna-alueet, valuma-alueet ja niin edelleen. Kun katsotaan eri direktiivien kattavuutta, direktiivejä, joita tarkastelimme, Tuolla oikealla alakulmassa näette, että tämä on jaettu tähän laatumäärä määrä ja ala, alue aspekteihin ja näette, että laatuun liittyy useimpia direktiivejä. Vesipuitedirektiivi luonnollisesti kattaa kaikki nämä kolme ulottuvuutta tokikin. Toivon, että tästä nyt saitte lyhyesti käsityksen siitä, mitkä kaikki asiat pelaavat tässä yhteen. Ja nyt annan Stefanille sitten puheenvuoron, niin hän kertoo sitten näistä kiinnostavimmista löydöksistämme. Thanks a lot, uh, Rob, for setting the... Kiitoksia, Rob, että kerroit hiukan tästä tilanteesta. Sitten näihin tuloksiin. Ensinnäkin vesilainsäädännön pitkä historia Euroopassa ja viimeisen 14, 40 vuoden aikana paljon on tapahtunut, on saatu aikaan huomattavasti lainsäädäntöä ja edistytty merkittävällä tavalla tietyissä kysymyksissä. Laaja lainsäädäntö huipentuu tavallaan vesipuitedirektiiviin ja tässä on varkean korkeatasoisia tavoitteita, mitä tulee ihmisterveyteen, ekosysteemin suojeluun, halutaan avointa toimintaa halutaan motivoida ihmisiä ja pyrkiä näin tavoitteisiin toiminnan kautta. Edistystä voidaan todeta, se oli alussa varsin nopea, on mitattu saastumisen tasoa 80-90-luvulla aivan erityisesti, mutta jatkossa edistys on ollut hiukan vähäisempää. Ja Tämä on tullut esille, kun on arvioitu vesipuitteiden toteutumista ja muita kysymyksiä. Tämä liittyy siihen, että vesipuitedirektiivin tavoitteet ovat muuttaneet ymmärrystämme äh, vesistöistä, vesijärjestelmistä. Se on kaikki monimutkaistunut, kun tieto on lisääntynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanne on parantunut kyllä, mutta nyt ymmärrämme, että vielä enemmän pitää tehdä. Vain 50 prosenttia EUn vesistöistä täyttää standarditason koskien äh, määrällisiä tekijöitä, kemikaaleja ja muita. Erityisesti saasteet vieläkin ovat korkealla tasolla, jotta voi, liian korkealla tasolla säilyttää vesien elimistö. Se on pysynyt lähellä tasoa ja on aika vakana. Ja mitä enemmän valvomme ja seuraamme, sitä enemmän huomaamme kemikaaleja vesistöistä, varsinaisia kemikaalikoktaaleja, joita on varsin vaikea arvioida, mitä tulee aiheutta, niiden aiheuttamiin riskeihin ja miten ymmärretään, miten ne toimivat yhteen luonnon kanssa. Vesi, veden käyttö on sellainen korkealla tasolla siksi edelleenkin pohjavesi laskee eikä pysy vakalla tasolla suinkaan ja tämä luo epävarmoja tilanteita Sitten suuret on liian vähän tilaa sille, että voitaisiin saada toimiva vesistöjärjestelmä kautta EUn ja sen jäsenvaltioiden toimenpiteet on otettu käyttöön, että tartuttaisiin näihin epäkohtiin, mutta näyttää siltä, että tämä ei aina ole esimerkiksi kustannustehokasta ja siksi onkin ymmärrettävää, että ollaan päätty siihen tilanteeseen, että lasi on joko puolittain tyhjä tai täynnä riippuen siitä, miten eri tahot sen nä- tilanteen näkevät. Tähän mennessä voimme jo todentaa, että komission asiakirja, tämä Blueprint-asiakirja on varsin kattava arviointi kyseisistä haasteista, emmekä me voineet tunnistaa mitään huomattavia puutteita komission arvioinnissa. Sitten kun tarkastellaan eri tekijöitä, joita Rob äsken kuvasi, veden laatu, määrä ja mm, tilakysymykset, mitä kuuluu täytäntöönpanolle näissä asioissa. Joten jos aletaan veden laadusta, on onnistunut poliittinen suunnitelma olemassa teoriassa. Se on yhdessä toimintamalli, jossa puhutaan ympäristövaatimuksista ja päästövalvonnasta joko EU-tasolta e jäsenvaltiossa. On epätasapaino, mitä tulee näiden välineiden käyttöön. On 50 veden laatustandardit käyttöön vesidirektiivin voimantumisen jälkeen, mutta ei juuri mitään uutta valvontaa koskien päästöjä. Näin meillä on esimerkiksi kaup- kaupunkijätevesidirektiivi, päästödirektiivit, ne eivät vielä ole riittäneet, jotta saadaan saasteet alle vaatimustason. Tietenkin vielä puuttuu tuu tällaisia uusia saastuttavia aineita mukaan lukien lääke, lääkejäämät ja muut, kuten mikromuovit ja hormonihäiritsijät ja muut tämän tyyppiset aineet. Sitten tämä komission tarkka Blueprint-suunnitelma keskittyy tiedon puutteeseen ja meistä se oli aika heikko, mitä tulee EU-tason täytäntöönpanopuitteisiin, jotta voitaisiin tasapainottaa tätä yhteistä toiminta, joka liittyy standardeihin ja valvontaan. Mitä tulee veden määrän, se on haasteena kaikilla vesistöillä, ei vain syrjäisellä Tämä vesipuitedirektiivi antaa pää perusvaatimuksia, että tulee veden hyödyntää, hinnoittelu ja niin edelleen, mutta kaikkea tässä vielä ole täytäntöön pantu, eikä sitä täysin käytetä hyväksi, joten aika paljon vielä täytäntöpanotyötä jäljellä. On monia juridisia aukkoja ympäri Eurooppaa olemassa ja todennäköisesti liian vähän kannusteita vähentää veden kulutusta, joten olemme tunnistaneet tilaisuuksia paremmalle poliittiselle eh, integraatiolle. Voidaan käyttää eurooppalaista resurssitehokkausstrategiaa ja voidaan asettaa e- EU-tasolla kohdennettuja tavoitteita ja välineitä. Sitten tämä Blueprint-asiakirja on keskityt veden määrä puoleen, mutta eh, siinä on myös täytäntöönpanot suuntaviivat, mutta emme ole vielä voineet todistaa niiden tehokkuutta. On monenlaisia ohjeistuksia kysymyksissä, mutta edelleenkin ne ovat vapaaehtoisia ja on vaikea nähdä, missä määrin niitä itse asiassa edes käytetään ja johtavatko ne siihen, että parhaimpia käytäntöjä toteutetaan. Mitä tulee tilakysymykseen, tämäkin on uusi haaste vesipuitedirektiiville. Tila ja vesien ekosysteemit, ekojärjestelmät on vain tällaisia yleisesti sitovia sääntöjä vesipuitedirektiivissä ja sitten hinnoittelu voi olla väline. Näin voidaan varmistaa, että esimerkiksi padot ja sulut, niistä maksetaan, jos niitä, niiden tarjoamia palveluita käytetään. Täytäntöönpano on aika heikkoa ja kustannustehokkaat strategiat ja ohjelmat, niitä ei aina ole edes saatavilla. Olemme todenneet, että voidaan paremmin poliittisesti integroida toimintaa käyttää hyväksi resurssitehokkuusstrategiaa jälleen ja voidaan vahvistaa täytäntöönpanon välineitä erityisesti, jotta voitaisiin saada liikkeelle mukaan rahoitusta, esimerkiksi kun on kunnostettu tulva-alueita, siihen tarvitaan varsin paljon rahaa. Bluvetas ja kirja kiinnittää vähän vähemmän huomiota tilallisiin kysymyksiin. Siinä keskitytään vihreän infrastruktuuriin, se on tärkeä aihe investointihaasteiden kannalta. Se korostaa aivan oikein yhteyttä tulvadirektiiviin, joka on vasta varhaisessa vaiheessa täytäntöönpanoaan ja yhteisömaatuspotikan viherryttäminen liittyy tähän myös. Sitten vielä tiivistään, mitä tulee täytäntöönpano puoleen. Se on täytäntöönpano varsin hidasta ja epätäydellistä. Kustannustehokkuus toimenpiteissä, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet saavuttaakseen tavoitteita. Se ei ole aina ollut ihan selvää ja voidaan olettaa, että tältä pohjalta on vaikea saada huomattavaa määrää rahoitusta houkuteltua, kun kunnostetaan laajoja infrastruktuurihankkeita. On riittämättömiä suhteita vesihoitosuunnitelmien ja muiden alojen, kuten maatalouden ja tulvahallinnan välillä, ja on puute siinä, miten käytetään EU-tason välintä, kun valvotaan saasteiden pääsyä vesistöihin. Ja integraatio on aika heikolla pohjalla veden suojelun ja energia- ja maatalouspolitiikan välillä. Kun ajatellaan sitten tulevaisuuden näkymiä, me tarkastelemme aiheita, jotka olivat kohteena eh, ekodesign, vesiveden mittaaminen, lääkkeiden jäämät ja sitten alueet, joilla uskomme, että on tilaa lisätoimille EU-tasolla ja tämä saattaa olla myös lupaava, mitä tulee kustannustehokkuuteen. Pyritään vähentämään veden ja energian käyttöä käyttäen ekodesign standardia erityisesti mitä tulee suihkulaitteisiin, hanoihin, tätä voidaan täydentää vesimittareilla, tätä kautta voidaan parantaa saatavilla olevaa veden määrää vesistöissä, vesijärjestelmissä. Sitten toinen, miten voidaan parantaa toimintatapoja ja toimenpiteitä, ja tarvitaan EU-koordinaatiota, että voidaan tukea tulvaluiden palauttamista entiselleen. Ja käytännössä tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että on parempia välineitä, joilla voidaan tunnistaa vanhentuneita infrastruktuureja, kuten patoja, jotka ovat, eivät enää täytä tarkoitustaan tai ehkä jopa hoitokustannukset ovat korkeammalla tasolla kuin hyödyt ja voimme puhua sadoistakin tuhansista vanhentuneista infrastruktuuri osuukset, mitä se ensin pureutuu. Sitten parempi hallinnointi, sitä tarvitaan myös, kun kunnostetaan tulva-alueita, jotta voidaan viedä hankkeita läpi. Monet kurjaushankkeet epäonnistuvat, koska väestö saattaa tätä vastustaa tai eri eturyhmät. Ja tässä tarvitaan siis hyvää hallintotapaa, jotta vältettäisiin tällaiset epäonnistumiset. Vielä lopuksi tarvitaan rahoitusta, erityisesti EUn rakenne- ja kohesiorahasto ovat tärkeä rahoittaja tulva kunnostuskysymyksissä. Sitten täytyy vahvistaa EUn laajuisia sääs, päästörajoja. Tämä liittyy myös mikropäästöihin, kuten lääkejäämiin. Pitäisi vahvistaa kaikkea tätä äh, suhteessa veden laatustandardeihin ja toimia vesipuitedirektiivin mukaisesti. Tämä kaikki liittyy siihen, että pyritään parantamaan toiminnan virtaviivastamista EU- ja jäsenvaltiotasolla. Tätä emme käsittele yksityiskohtaisesti tässä tutkimuksessa, mutta ehkä siitä voitaisiin tehdä ihan oma tutkimuksensa. Sitten kustannukset ja hyödyt näistä toimista, joita tässä olemme kuvanneet. Meidän täytyy puhua suoraan. Meidän työmme perustuu saatavilla olevaan dataan ja se pitäisi nähdä tavallaan ulottuvuuden kuvauksena eikä minä vaikutusarviointina. Varsin usein kun muutetaan e, e, luonnonpalvelujen e, muuttaminen rahanarvoiseksi, se on varsin vaikeaa usein. Ja kun ajatellaan tuotteiden suunnittelu, tietoa ei välttämättä ole edes saatavilla aina tarpeeksi. Olemme todenneet, ja tämä on oikeastaan helpoin tapa arvioida kustannuksia ja hyötyjä, jos vähentää veden ja energian käyttöä asettamalla eurooppalaisia minimivaatimuksia suihkulaitteiden tehokkuudelle ja hanoille ja tähän lisätään vielä tehokkaampi veden mittausjärjestelmä. Silloin voidaan säästää jopa 2,6 miljardia euroa vuodessa mitä tulee energia- ja vesimaksujen vähentämiseen kotitalouksissa, ja vuosittainen investointimaksu olisi 1,2 miljardia. Sitten parempi EU-koordinaatio, jolla tuettaisiin tulva-alueiden kunnostamista ja kannustettaisiin siihen. Olemme tehneet jotakin arviointeja kunnostamispotentiaalista, jota on olemassa EU-ssa. Tutkimus tehtiin kolmessa maassa. 2,8 miljoonaa hehtaaria on käytettävissä EU, Euroopan alueesta, jotta ymmärrettäisiin, mitä hyötyä tästä voisi olla. Tämä liittyy EK-luonnonpalveluihin, jotta olisi tällaisia toimivia tulva-alueita, pitäisi paremmin pystyä suojelemaan näitä alueita ja vähentämään vahinkoa, joka kohdistuu esimerkiksi taloihin, asuntoihin ja niin edelleen. Tästä käsitystä myös matkailua muut tahot ja sitten vuosittainen hyöty olisi 39 miljardia euroa vuodessa vuoteen 30 mennessä. Tämä sisältää eh, alkuinvestointeja vuoteen 30 saakka 362 miljardia euroa. Tämä menisi maaostoihin ja infrastruktuurihankkeisiin, kuten patojen rakentamiseen. Sitten seuraava kuva. Tämä kuva suhdetta veden hinnoittelun ja veden käytön väillä. Tämä perustuu entisen tutkimuksen korkeammat hinnat johtavat siihen, että käytetään vettä tehokkaammin, säästetään kulutusta, mutta tietenkin pitäisi pitää mielessä myös se, että vähentynyt kulutus johtaa korkeampiin hintoihin lyhyellä aikavälillä, koska meillä on infrastruktuuri käytössä ja se ei lyhyessä ajassa muutu mihinkään ja siihen liittyy jo omat kiinteät kulunsa, joten tässä pitäisi myös uudelleen suunnitella ves, käytössä olevaa vesijärjestelmää. Se pitää muistaa. Ja tietysti kysymys kuuluu, milloin tällaisen toimiin voidaan ryhtyä. Me juuri olemme huomanneet, että tällä hetkellä eletään mielenkiintoisia aikoja, koska infrastruktuuri on vanhentunutta Euroopassa. Sitten tulva-alueiden kunnostus, ei plan vaan plane. Tässä on esimerkki Tonavan vesistöalueelta. Se on varsin suuri vesistö, joka kattaa monia maita. Tässä on tehty työtä, jotta tunnistettaisiin aivan alueen eri kohdat puhutaan yhdestä miljoonasta hehtaarista, jota voitaisiin kunnostaa tulvien takia. Sitten Belgiasta ja Ranskassa löytyy myös esimerkkejä silloin 22 miljoonassa hehtaareissa tai 2 prosenttia EUn maalosta koskee tätä. Sitten viimeinen tapaustutkimus, miten vahvistaa EUn laajuisia EUn valvontaa mikrosahtojen kohdalla päästään vähentämään näitä loppukustannusta liittyvät lääkejäämiin kaupunkien jätevesistä muun muassa. Tällainen alkuvaiheen toiminta voisi säästää 90 miljardia euroa vuodessa, kun vältettäisiin uusia, uusia vesikäsittelyhankkeita. Investointikustannuksia on vaikea määritellä Tietysti mm, sitten tähän liittyy myös sellainen tuotteiden suunnittelu, jotka olisivat vähemmän haitallisia ympäristölle, mutta tästä ei ole mitään tietoa näistä kustannuksista. Sitten lopuksi me voimme todeta, että komission esittämät haasteet voidaan siis todentaa Kuitenkin meidän antamme kuva on hiukan erilainen käytössä olevista ratkaisuista. Enemmän potentiaalia meidän mielestämme löytyy sille, että valvottaisiin vesistöön tulevia päästöjä. On mahdollista säästää vettä, kun asetetaan minimivaatimukset sisämarkkinoilla ja tarvitaan myös, voitaisiin toimia enemmän EU-tasolla, kun kunnostetaan laajoja alueja, tulva-alueita. Näin voitaisiin parantaa kustannustehokkuutta ja päästä e- EUn vesitavoitteisiin. Me olemme tässä esitelleet teille peruslöydöksiä. Meillä on myös aika paljon liitteitä, jotka liittyvät tähän tutkimukseen. Siellä kerrotaan eri lainsäädännöstä täytäntöpanon tasosta ja edistyksestä ja voimme vain rohkaista teitä tutustumaan tähän lisämateriaaliin. Thank you very much. And now... Kiitos, kiitos. Nyt äh, voin me antaa puheenvuoroja valiokunnan jäsenille heti nyt sitten puheenvuorossa Matias Krytellä, ole hyvä. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä. Vesi puitelainsäädäntö on todella saatu aikaan vuonna 2000. Minä olen sen suuri ystävä oikeastaan, koska mielestäni vesistömme täytyy saattaa parempaan kuntoon tavoitteet, jotka määritettiin vuonna 2000, ovat kuitenkin yhä tänä päivänä kaukana. Jälleen kerran kyse on siitä, että täytäntöönpano on jäsenvaltioiden vastuulla. Olen komissiolle hyvin kiitollinen. Komissio ei ole vain äh, todennut, että lainsäädäntö on täytäntöönpantava. Ei, vaan komissio on todella antanut jäsenvaltioille tukea tässä prosessissa. Ja mm, mukavaa, niin hyvä, niin itse asiassa meidän alueellamme, ensin alueella, rikkomusmenettely oli uhkana. Koskaan aiemmin en ole nähnyt, että kunnallispoliitikkoja vietiin kokoukseen kunnanvaltuuston kokouksen poliisi saattuessa. Tuolloin nimittäin noin tuhat vastamieleen osoittajaa oli heidän uhkanaan muun muassa maanviljelijöitä ja kyse oli tuolloin siis vesi, EUn vesidirektiivistä, joten mm, paitsi että mm, keskitymme mm, vesidirektiiviin, täytyy muistaa myös suuret alueet, kuten Natura 2000, eh, lintujen suojeludirektiivi ja niin edelleen. Ja joskus käy sitten niin kuin käy, on eh, kuntia, alueita, jotka eivät kunnan alueesta pysty enää itse suunnittelemaan tai ottamaan käyttöön neliömetrin metriä. Kuntien kädet ovat täysin sidotut, koska Natura 2000 ja vesipuitedirektiivi kerta kaikkiaan sitovat niiden kädet, vievät kaiken, kaikki toimintamahdollisuudet ja siksi haluan kiittää komissiota hyvin järkevästä menettelystä. Komissio on huolehtinut siitä, että edistystä on saatu aikaan. Komissio on toiminut hyvin viisaasti huolehtimalla siitä, että yhtäältä teollisuus, toisaalta maanviljelijät mm, ovat löytäneet yhteistä kaikupohjaa. Tilanne on ollut ajoittain aika jännittävä, täytyy sanoa. Ja toivoisin kyllä, että tällaista ei tapahdu missään päin Eurooppaa uudelleen. Että siis kunnalliset poliitikot pitää poliisi saattuessa viedä oman tilaisuuteensa päättämään Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. Ei, tällaista ei saa päästä tapahtumaan koskaan enää. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Sitten sen Hoken. Yeah. <coughs> yeah. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia kovasti ensinnäkin totta kai kiitos äh, tekijöille tästä loistavasta raportista. Haluaisin sanoa kollegallani Matiakselle. No, meillä on hyviä lakeja. Sinä pitäisikin pyytää komissiota, että miten hän voi saada nämä täytäntöön 15 vuotta kului. Ja no, tiedän, että... No, kyllä, kyllä. Minä tarvitsen vastauksia komissiolta sillä komissio vastaa seura- EU-lainsäädännön seurannasta. Jatkotoimista kyllä on, älä näytä niin yllättyneeltä, totta kai, jäsenvaltiot myös, mutta niin, mutta jos he eivät, ja he eivät tee niin, ja se oli tässä pointtina, se oli tärkeää tässä raportissa, että he eivät tee tätä, ja koko ajan kun olen tuossa parlamentissa, ja tämän on kolmas toimikauteni täällä, tästä on keskusteltu täällä, ja kaiken tämän taustatiedon Tanskan tilanteesta SPA-julistus mainittiin, että meidän pitäisi päästä eroon vaarallisista aineista 25 vuodessa. Nyt sitten saatiin päätös 2015 vesipuitidirektiivin myötä. Se oli hieman vaatimattomampi vaatimus, mutta että olisi hyvä ekologinen status. Siitä oli kyse. Ja saimme viestejä Potosnikilta ja myös aikaisemmalta komission jäseltä, joka sanoi, että tätä ei ole pantu täytäntöön, niin on kuultu useasti. Ja sitten huomataan tästä raportista, että edelleenkin, no edelleen on kemikaaleja, joita tulee eri valtioista, no Tanskaksi, tai Tanska, Tanska tällä hetkellä ympäristöministeri on sanotaanko sen, että maanviljely on niellyt kaiken – ja nyt sitten julistetaan, että ei ole tarvetta tehdä yhtään mitään, niin kauan kuin komissio on täysin passiivinen niin he pääsevät siitä kuin koira veräjästä. Siksi sanoisin, että, että haluaisin mielelläni kuulla komissiolta. Meillä on tässä erinomaisia suosituksia jatkotoimille. En nyt lue niitä enää ääneen. Se on melko varmaa, että olette lukeneet ne. Se kattaisi koko tämän aihealueen. Ja Mielelläni varmasti vastaisitte kysymyksiin, sillä tiedän, että aina ette pysty vastaamaan tuollaisiin kysymyksiin, sillä aina tukea ette ole saaneet komission huippuyrosta, eli että me pitäisi seurata tätä lainsäädäntöä, mutta olen varma siitä, että kerrotte meille sen, että uusi komissio on innostunut ja haluaa täyttää sen, mitä tässä asiakirjassa on vaadittu. Hyvin selvä status, hyvin selvät tulokset on tässä nähtävillä, ja erinomaisia suosituksia, joten jos voisitte yksitellen sanoa, mikä on komission aikomus saada mennä tilanteeseen, jossa no nyt lokakuun 2015 on tulossa ja kaikki pitäisi olla, olla paikoillaan, joten kiire teillä on. Mutta katson tässä kalenterin, niin kiire on tässä, nyt on niin viikko aikaa, mutta annan teille vuoden aikaa mutta jos voisitte vastata, odotan innolla. Ja varmastikin arvoisa kollegani Matias Grote tukee tätä. Ja, ja haluan, hän haluaa myös saada hyvän vastauksen komissiolta. Kyllä. Ja sitten sut valitaan uudestaan. Thank you very much and now... Kiitos paljon sitten ja sen Müller. Vielen herzlichen Sydämiset kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tämän tutkimuksen esittelystä. Valitettavasti tuli hiukan myöhässä. Ja minun täytyy nyt vielä yksityiskohtaisemmin paneutua tähän tutkimukseen, mutta minä en peittele ollenkaan sitä, ettenkö maanviljelijänä Saksassa olisi kohdannut ongelmia vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon yksityiskohtiin liittyen semminkin, kun veen, tiedän, että että eri jäsenvaltioissa täytäntöönpano on hyvin erilaista ja valvonta samoin. Ja luonnollisesti mieleeni nousee kysymys siitä, että mitä komissio aikoo tehdä tämän tutkimuksen pohjalta, mitä vielä on odotettavissa ja mitenkä nämä kaikki rahat saadaan käyttöön, jotta sitten, niin kuin totesittekin, esimerkiksi saadaan aikaan Tornavan alueen ja Tunnen tämän keskustelun oikein hyvin. Itse elän Tonavan rantamilla ja me viljelijät olemme tästä kovasti keskustelleet. Ja on, onko teillä tarkoitus tehdä viljelijöiden kanssa jokinnäköistä yhteistyötä näiden tulvavalien suhteen vai no, aiotteko takavarikoida maat valtion omaisuudeksi ja kuka tämä sitten rahoittaa? Yleensähän on niin, että myös ähm, ähm, mittaukset toteutetaan hyvin eri tavoin 28 eri jäsenvaltiossa. Ja näin ollen äh, tietyt kriteerit eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Olisin mielelläni kuullut teiltä, pyrittekö Euroopan tasolla äh, käyttämään äh, tietoja, jotka olivat saman standardin mukaisia tässä tutkimuksessanne vai äh, riippuiko, riippuvatko nämä, tämä, nämä tiedot ihan jäsenvaltiosta? Kiitos. Thank you very much. Uh, and... Kiitos, kiitos. Ja niin, kyllä jäsenvalon. Uh, thank you, Chair, and thanks to the research. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tutkimusyksikölle tästä esityksestä. Selvästikin tähän tutkimukseen on pantu paljon työtä. Minulla on tässä vain yksi huoli ja se liittyy pakollisen vesimittareiden käyttöön ja myös komission puolueettomuuteen sen suhteen, miten jäsenvaltiot täytäntöön panevat vesipuitedirektiivit tulee itse maasta, missä on meillä vain edistyksen tapa rahoittaa vettä verotuksen kautta. Ei ole mitään kysymys siitä, onko ihmisellä varaa tähän, joten tästä mielestäni puuttuu juuri tämä äh, kohtuuhintaisesti. Puhuitte säästöistä kotitalouksissa, mutta sitten sanotte, että korkeammat hinnat kannustavat ihmisiä käyttämään vähemmän vettä. Haluaisin hiukan enemmän tutkimuspohjaa tälle kannustuspuolelle ja miten voidaan muuttaa tätä kautta ihmisten käyttäytymistä koulutuksen kautta, eikä niinkään rangaista ihmistä hinnalla, koska eihän aina voi staattisesti määritellä taso, jonka verran voi säästää, joten tietysti on hyvä, että on tällaisia tehokkaita suihkulaitteita ja muita, ja, mutta myös tämä kohtuuhintaisuus ja sosiaalisten hintojen kustannusmahdollisuuksia pitäisi myös tarkastella, kun tätä kun tutkitaan täytäntöpanopuolta ja mitä kaikkia kustannuksia siihen on mennyt. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa komissio. Pavel Misika. Hän antaa meille komission näkemykset liittyen tähän tutkimukseen. Good evening to everybody. And Hyvää iltaa kaikille. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Nimeni on Pavel Misiga. Olen vesiyksikön päällikkö ympäristöpäästössä ja mitä tulen tähän tutkimukseen, haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimus erityisesti. Nämä altistusarvioinnit ne ovat samansuuntaiset kuin mitä komissiokin on tutkinut. Jos ajatellaan siis direktiivin täydenpanon tilannetta, me julkaisimme täydenpanon raportin, jonka lähetimme vali neuvostolle ja parlamentille maaliskuussa. Siinä oli, analysoimme samantapaisia aiheita myös jäsenvaltioiden taso, osalta saimme suosituksia ja niin edelleen, ja löydökset ovat melko samansuuntaiset kuin mitä tässä tutkimuksessa. Mitä tulee ex ante jälkiarviointeihin toimenpiteiden osalta, minusta on hieno huomata, että tutkimuksessa keskitytään osa-aloihin, joissa komissiokin on aktiivinen. Komissio kehittelee aloitteita, esimerkiksi strateginen lähestymistapa, lääkejäämiin ympäristössä. Tuotepolitiikka, ekosuunnittelu, merkin, pakkausmerkinnät, kaikki, oikeastaan on puhuttu tutkimuksessa ja datat ja, data ja päätelmät antavat hyvin arvokasta tietoa vaikutusten arviointeihin näitä raportteja vaihtoja, mitä tulee kahteen muuhun osa-alueeseen, hinnoittelumekanismit, ja tulva-alue lähestymistapa. Meistä tämä on hyvin integroitu vesipuitedirektiiviin ja tulvadirektiiviin. Ja implisiittisesti jäsenvaltioiden pitää pohtia näitä lähestymistapoja täytäntöönpanotoimissaan. Haluaisin mainita, että Tämän tutkimuksen ajoitus on hyvin tärkeä ja erinomainen, sillä nyt on päättymässä ensimmäinen täytäntöpano sykli, vesipuitedirektiivi, on täytäntöön kuuden vuoden sykleissä ja jaksoissa nyt ensimmäinen on tulossa päätökseen ja kohta alkaa toinen tällä hetkellä jäsenvaltiot kehittelevät toisia suunnitelmiaan ja niin tuo julkisia kuulemisia ja ne pitäisi hyväksyä vuoden loppuun mennessä siis nämä vesienhoitosuunnitelmat. Ja tämä tutkimus voi auttaa tuossa prosessissa, antaa siihen tietoa ja myös muihin tieto, muita tietoja se voi tarjota muiden raportin osalta. Tämä pitäisi auttaa jäsenvaltioita tunnistamaan, mitä ongelmat ovat ja puuttua niihin. Olemme myös sitä mieltä, että tämä raportti voi auttaa, kun vesipuitedirektiiviä tarkistetaan tai käydään läpi uudestaan. Se pitäisi olla 2019, mutta ensimmäiset askeleet on jo otettu. Ja ensimmäinen vaihe tulemaan se, että komissio arvioi toisia vesienhoitosuunnitelmia. Siitä saamme raportti 2016 vuonna ja siinä sitten ryhmä jatkotoimiin ja tulee lisäarviointeja muihin politiikkoihin, jotka liittyvät muun muassa aluekehityspolitiikkaa, maan talouspolitiikkaa ja lisäksi panemme alulle toisen talous, niin sanotun analyyttisen tutkimuksen. Se tutkitaan siis veden taloudellista arvoa ja vesipalveluiden arvoa EU:ssa. Eli siis tutkimme eurooppalaisen vesipolitiikan taloudellisia hyötyjä ja mitä kuluisi aiheuttaa, jos toimiin niin, eri tai panna täytäntöön näitä säädöksiä. Eli tämän tutkimuksen faktoja varmastikin käytetään tuossa kohtaa ja mielellämme, jos se ottaa voimme antaa teille lisää palautetta vaikutusten arviointiin. Päästölle Britannissa on tässä nähty metodologisia ongelmia ja vääritulkintoja komission data, datan osalta, mutta tämä on vain pieni yksityiskohta periaatteessa kyllä. Kyseessä on hyvin mielenkiintoinen tutkimus ja suositukset ovat sellaisia myös, mutta mitä tulee suosituksiin, niin sitten olisi arvokasta tehdä ero toisaalta sen välille, mitä, mitkä suositukset on osoitettu EUn toimielimille, EU-tasolle, jotka voidaan panna täytäntöön EU-tasolla, ja toisaalta mikä on relevantti jäsenvaltioille, sillä se mitä minä huomaan tässä, useimmat suositukset ovat suosituksia jäsenvaltioille panna täytäntöön olemassa olevat ja erittäin hyvät eurooppalaiset laitiasetukset, mutta ongelmia on, ja mainitsittekin ne. Ja haluaisin sanoa, että meillä on meneillään prosessi, jonka myötä pyritään tasa, löytämään tasapaino kepin ja porkkanan välillä, toimenpanon välillä muun muassa meillä on tiettyjä tapoja, joissa on tullut rikkomuksia, ja sen valtiot ovat siis rikkoneet eu vesilainsäädäntöä, mutta lisäksi on useita tukitoimenpiteitä jäsenvaltioille, eli pyritään, että he panevat täytäntöön tätä lainsäädäntöä. Mutta mielestäni se, mitä tässä huomataan ensimmäistä kertaa, on, että mahdolliset hyödyt saadaan parhaiten irti, jos vesilainsäädäntö saadaan kunnolla pystyyn. Tämä on tärkeää, sillä se on yksi suurimmista argumenteista jäsenvaltioille, eli että direktiivin täytäntöpano maksaa, mutta se mitä nähdään on, että on monia taloudellisia hyötyjä. Vuotuinen keskimääräinen hyöty yli 25 miljardia euroa vuosittain. Se on enemmän kuin mitä jäsenvaltiot tällä hetkellä investoivat vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon. Tämä luku on 2-3 miljardia tällä hetkellä, joten toivomme, että jos käymme tätä tutkimusta ja tulevia tutkimuksia, joita suunnitellaan, niin sen myötä pystymme osoittamaan jäsenvaltioille, että se, että investoidaan täytäntöpanoon, kannattaa maksaa itse takaisin. Se on useita rahallisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, kun saavutetaan vesipuitedirektiivin päätavoitteet. Sen myötä eurooppalainen vesi pysyy hyvän statuksen vetenä. Ja tämän myötä parannetaan ihmisten elämänlaatua, mutta sillä myös tuetaan taloutta ja piristetään sitä, jos tätä ei saavuteta, niin rajoitamme talouden, taloutemme potentiaalia ja talouskasvua. Jotenka tässä kohtaa kaikki, mutta mielelläni puhun erityistoimenpiteistä ja suosituksista lisääkin siitä, mitä komissio voi tehdä, mitä voidaan tehdä, jotta pannaan täytäntöön suositukset, joita ehdottiin, ehdotettiin tutkimuksessa ja voin puhua myös muista toimista, joita ehdotamme mukaan lukien yhteinen täytäntöpanostrategia, joka tukee innovaatiota, rahoituksen saatavuutta ja valtiolle ja muille sidosryhmille ynnä muuta. Kiitoksia kovasti huomiosta. Thank you to you and now... Kiitoksia teille. Nyt sitten tutkimuksen tekijät, äh, haluatteko vielä vetää lankoja yhteen, vastata, kommentoida esitettyjä puheenvuoroja? Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi seikkaa ehkä Mm, joihin voisin yrittää vastata. Ensimmäinen liittyy maankäyttöön. Paine, joka liittyy maahan, tarve ostaa maata. Mm, tämä on hyvin merkittävä asia vesipuitedirektiivin suhteen. Ja kun minä ajattelen maan oston kustannuksia, niin se on hyvin kallista ostaa ja tekee koko järjestelmästä kalliin. Onko tarpeen ostaa maata viljelijöiltä ähm, sen parantamiseksi? En oikein tiedä, mielestäni se ei aina ole välttämättä tarpeen. Meillä on oikein hyviä esimerkkejä siitä, miten viljelijät ovat osa ratkaisua ja näin äh, saattaa muuttaa vaikkapa mm, viljelyä kasvia tai tyyppiä tällä alueella. Ja tietenkin kaikista näistä toimista hyötyy paikallinen talous, saatetaan luoda työpaikkoja, joita alueella tarvitaan ja niin edelleen. Joten kyllä minä uskon, että tässä on koko joukko työtä vielä, jota siirryttäisiin tällaisesta yksisilmäisestä ajattelusta pikemminkin kohti sellaista, että alueita kehitetään, jatko kehitetään. Ja ei voi olla niin, että kaikki maan kehittäminen tulee mahdottomaksi vedensuojelun tai luonnonsuojelun vuoksi. Näin pitkälle ei tietenkään saa mennä esimerkiksi vesidirektiivissä, kun ajatellaan tulva-alueita ja niiden suojelemista. Kyllä luonnollisesti tulisi tarkast- uudelleen tarkastella sitä ajattelutapaa, miten näihin alueisiin suhtaudutaan. Sitten me emme ole tarkastelleet 28 jäsenvaltioiden tapaustutkimuksia, perustimme tietomme muutamaan jäsenvaltion. Mitä tulviin tulee, niin meillä oli Belgian tapaus, äh, äh, Scheltin äh, alue, Sheldon alue muun muassa, erittäin merkittävä tulvasuojelutoimi, toimi, joka oli tulossa niin kalliiksi, että haluttiin muuttaa lähestymistapaa ottamalla mukaan paikallinen talouselämä ja, ja, ja kansalaiset. Ja sitten Ranskan Grenell-lainsäädäntö, tällainen kattava suunnitelma jokialueen ja sen tulva-alueiden suojelemiseksi. Ja sitten tietenkin tuo tonava WWF on ollut mukana tässä, sillä on oma tonava ohjelmansa. Toinen seikka, jonka halusin nostaa esiin, suosituksemme. No, ovatko ne pikemminkin jäsenvaltio tasoisia vai toimielintasoisia? Kyllä useimmat interventioista ovat Euroopan tason toimia, liittyvät tuotestandardeihin, vaikkapa tämä ecodesign standardi, joka on ihan markkinapohjainen väline, samoin sitten mm, tuoteautorisoinnit, mm, myrkyllisyys, mm, ympäristöhaitat, joita eri tuotteista tulee, muun muassa lääketuotteista. Nämä ovat kysymyksiä, joissa meillä on toiminnanvara juuri Euroopan tasolla. Ja mitä sitten tulee suojasuunnitelmiin, niin tämä on tietenkin jäsenvaltioiden toimialaan kuuluva kysymys, mutta tässä teemme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä ja tutkimme vaihtoehtoja paremmalle hallinnolle, jotta meillä esimerkiksi olisi rahoitusvälineitä. Usein kyse on juuri rahoituksesta ja Euroopan unionillahan on koko joukko rahoitusvälineitä, joita voitaisiin käyttää tällä alalla ja näillä alueilla. Robe, sinä varmaan voit jatkaa tätä vastausta vielä. Vastaisin vain tähän vesimittarointiin. Todisteet, joita me olemme nähneet tässä tarkastellaan, niissä on tarkasteltu sitä seikkaa, että kulutus laskee, jos maksut perustuvat mittarilla todennettuun käyttöön. Tätä olemme vain tutkineet yksityiskohtaisesti ja näin myös vuodot vähenemät kustannukset vähenevät myös vesilaitoksilta. On selvää, että jos täytyy siirtyä järjestelmästä, jossa on vapaa veden käyttö, johon ei tule mitään mittaria, tai ei nyt ilmaista ole, mutta kuitenkin hinta otetaan eri tavalla asiakkaalta ja sitten siirrytään johonkin eri järjestelmään siirtään. Sehän on vaikea kysymys. Sitä me emme ole tarkastelleet, olemme vain tutkineet tietoja vesinäkökulmasta katsoen, että jos se, että käyttää vähemmän vettä, niin sehän siis on hyvä. Mutta tällaisia muutoksia, muutoksia on kyllä saatu aikaan joissakin maissa, ja siihen menee paljon aikaa, mutta kyllä näin on tehty. Se on ainoa, mitä voimme tästä asiasta sanoa. Thank you. We have last... Kiitos. Viimeinen puheenvuoro pyyntö Okay. Niin, taas komission puolen tämä seurantapuoli. Mitä teette jäsenvaltioille, jotka eivät tätä seurantaa harjoittaa? Ovatko he haastaneet tätä oikeuteen? Näin pitäisi tehdä. Ja konkreettisesti, sillä tilanne on tämä ja niin pitäisi tehdä. Ja yksi asia vielä, joka suosituksissa tämä lääkeala. Olisi paljon hyötyä, jos tässä tehtäisiin jotain. Strategia olisi pitänyt olla valmis jo. EUn lääkealastrategia strategia että nyt on valmis jo syyskuun alussa, siitä on jo kymmenen päivää sitten. Mitä nyt tapahtuu? Nyt Katrin edistä ollaan pääsemässä eroon, mutta edelleenkin tilanne on jumissa ja mitä on tapahtumassa. Ja tämä on kaikki hyvin kallista, jos käsitellään tätä Un-Europe-raporttia, mutta tämä on pakko, tämä on jo 12. syyskuuta tämä lääkealan strategia. Thank you very much. Kiitos. Thank you for the question. So, um... Kiitos kysymyksestänne. Mitä tähän äh, äh, monitorointivelvoitteeseen tulee, voimme todeta, että strategiassamme on tiettyjä elementtejä. Yhtäältä teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta mutta voimme antaa ohjeistusta siitä, miten tämä tarkkailu voidaan toteuttaa kunnolla. Meillähän on myös sitten rikkomusmenettelystapauksia ollut aiemminkin, kun olemme havainneet, että jäsenvaltiot eivät ole monitoroineet toivotulla tavalla. Meillä on kahdenvälisiä teknisiä kokouksia, joissa selitämme jäsenvaltioille, miten tulisi toimia. Nyt odotamme näitä toisia hallintosuunnitelmia, toisen vaiheen hallintosuunnitelmia, joissa meille esitellään nämä monitorointijärjestelmät jäsenvaltioissa ja tältä pohjalta sitten arvioimme tilannetta eri jäsenvaltioissa. Ja sitten meillä on vaihtoehtona joko antaa niille lisää teknistä tukea tai mahdollisesti käynnistää jälleen rikkomusmenettelyjä siinä tapauksessa, että direktiivin määräyksiä ei ole täysin jäsenvaltioissa. Lääkkeistä lääketuotteista tätähän lainsäätäjät pyysivät kaksi vuotta sitten. Ja me olemme valmisteleviin toimiin jo ryhtyneetkin. Julkinen kuuleminen, sidosryhmä, työryhmät. Ja tällä hetkellä käymme keskusteluja asiaan liittyvien yksiköiden kanssa Degesante pääasiassa ja todella olemme nyt tekemässä arviota eri poliittisista vaihtoehdoista. Aloite on edelleen esityslistallamme ja toivomme, että hmm, arvioisin, että ehkä tuossa vuoden kuluttua meiltä voi jotain odottaa. Ei tämä ole ihan yksinkertainen juttu. Niin saattaa siltä vaikuttaa, mutta se ei sitä ole. Tähän liittyy paljon tieteellistä epävarmuutta, ympäristöriski, arviomenettelyt eivät ole vielä täysin kehittyneet, samoin monitorointi ei ole vielä tietyltä tiettyjen aineiden osalta eikä tiettyjen aineryhmien osalta ihan toivottavalla tasolla, joten ei ole vielä mahdollisuus tota, implementoida aivan täysin, mutta tällä välin keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa olemme nähneet, että monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin ja keskittyvät ei ehkä kauhean tehokkaisiin ratkaisuihin, mutta ottavat kyllä askeleita oikeaan suuntaan ja tekevät yhteistyötä vaikkapa sairaaloiden kanssa ja parantavat käyttämättä jääneiden lääkkeiden palautusjärjestelmiä. Ja sitten myös parantavat jätevesi puhdistusteknologioita, tällainen viime vaiheen äm, toimi, joka on hyvin kallis, mutta jäsenvaltiot toimivat kyllä. Ja me olemme keskustelleet eh, tästä ja kuulleet jäsenvaltioita sen suhteen, miten voisimme jotenkin levittää näitä hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioihin, mitä jäsenvaltiot voisivat oppia toisiltaan, toistensa kokemuksista, vaikkapa Alankomaista, Saksasta, Ranskasta, ennen kuin tämä strateginen lähestymistapa ja todellinen vaikutusarviointi sitten hyväksytään Euroopan tasolla. Tämä nyt ehkä ole täysin tyydyttävä vastaus. Vaikutatte uskovan, että, että mitään ei ole tehty, mutta tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Kyllä me tällä hetkellä teemme analyysejä, jotka ovat tarpeen eurooppalaisen politiikan pohjaksi. Ja nämä askeleet varmasti vievät meidät oikeaan suuntaan ohjelman suhteen. Kiitos. Sen, kiitoksia kovasti. Nyt voimme opettaa tämän päivän kokouksen. Näemme huomenna aamulla seuraava valiokuntamme kokous kello 900 aamulla. Kiitoksia.